teitä ajamaan vuoropuhelua Visegrad-ryhmässä. Haluaisin tietää, mikä olisi mielestänne keskeinen luonteenpiirre Keski-Itä-Euroopassa? Mitä meidän pitäisi puhua teidän kanssa? Pääministeri Pellegrini, kiitos, että ajatte sosiaalisen Eurooppaa. Kyllä. Yhtäläinen palkkaus, työt, ne ovat olennaisia. ja tykö Marius Serkovitsille, joka hakee siellä nyt presidentin paikkaa ja tukea pyrkimyksille, että journalistimurha selvitettäisiin, että olisin torjua korruptiota. intressi vasta, mutta kysyisin vain, te olette nyt vetämässä Visegrad-ryhmää. Mikä sen tarkoitus on, mihin sen tähtää, mitkä ovat tulokset? Ja varsinkin kuulitte sen täällä yhden jäsenen sanovan, että ryhmän tarkoituksena on sulkea ulkorajat, jotta voidaan estää islamisaatiot. Oletteko samaa mieltä tämän loukkauksen kanssa? Olisitteko olla eri mieltä tämän törkyn kanssa? En ole kuullut siitä teiltä mitään. Todellakin tuomittavaa. Onko se Visegradin tarkoitus, pääministeri Pellegrini? Edustaja Zarpatti. meine Antwort, Herr Ministerpräsident. Hyvä pääministeri, vastaukseni on myös vastaus Emmanuel Macronille. Hän sanoi, että omassa puheessaan tuolloin, että me tarvitsemme EU:ssa sosiaalisen perusturvan ja EU-tason minimipalkan. Kaikki tietävät, että Vauraustaso on päättävä sosiaaliturvan tasossa, mutta vauraustaso on eri tasoinen eri EU-maissa, joten ei voi olla, ei voi olla sitovaa minimipalkkaa, joka olisi sama kaksi EU, EU-maissa, joten tässä tulee vain tulon siirtojen vaihtoehto eteen. Sitten haluaisin vielä siteerata herra Macronia. Me emme Me emme voisi ilman euroa vastustaa uutta talouskriisiä. Tämä lause on täysin väärä, sillä euro ei tehnyt unionia vahvaksi, vaan se jakaa EUn ja heikentää EUta. Tämä on totuus, kaikki muu on valeuutista. Kiitos. Ja tervetuloa, pääministeri. Puheenvuoroni jakautuu kahteen osaan. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että todella oletin, että puhutte aidosta visiostanne, kun olette täällä Slovakian pääministerinä. Että sanoisitte, että haluatte uudistaa vaikka Euroopan unionia, vaikka yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tiedätte, että te voitte päättää, mihin maatalousvaroja menee. Toinen kysymys asia, jonka kollegat ovat maininneet. Väkivallan uhrit. Valo Libarin haluaisin mainita. Tapasimme hänet, kun kävimme Bratislavassa. Hänellä oli tila siellä ja meille kerrottiin, kun olimme juuri tulemassa sinne, että hän on tehnyt itsemurhan, mutta nyt käykin ilmi, että hänet on murhattu. Tutkitteko tarkkaan, huolehditteko tarkkaan, että tutkitaan tämä asia, raportoitteko Euroopan parlamentille, miten tässä oikein on käynyt? Kiitos. Pääministeri Pellegrini, voisiko vastata? Anteeksi nyt vain, herra, mutta kyllä minun värittömästi vastattava. En aio sietää nimittäin tämän tyyppistä pilkkaa Euroopan parlamentissa – niin, että joku esittää tällaisia epätotuuksia ja valheita täällä. Herra te mainitsitte, että annetta vaikutelma, että hänet murhattiin maatalousasioiden takia niin edelleen. Minäpä kerron, mitä hänen oma poikansa, hänen oma poikansa totesi, että herra Rivaria oli väärinkäytetty ikään kuin muiden taholta, jotka ovat koskaan edes nähneet häntä ja hänen nimissään järjestivät marsseja, protesteja. Hänellä on ollut ongelmia ja muutama kuukausi ennen elä, kuolemaansakin hän ei halua, hän ei haluta, että hänen tapausta käytetään hyväkseen. Hänen poikansa ei halua, että poliittisiin tarkoitusperin käytetään nyt hänen isänsä muistoa. Ja minä, hyvä herra, pyytäisin, että ette levitä vääriä huhuja Slovakiasta ja näitä epätotuuksia. En voi sitä sallia. En salli sitä missään muuallakaan. Minä olen teidän maastanne Tsekin tasavallasta koskaan tällaisia valheita esittänyt. Meidän täytyy puhua samalta viivalta. Eli maatalousvarat. Olen siitä jo puhunut ja totesin, että me tarvitsemme muutoksia. Todellakin tarvitaan muutoksia, ettei tueta niitä, jo- joilla on maata vain paperilla, mutta eivät sillä mitään tee. Eikä tiedetä, mihin tämä raha päätyy ja sitten muut uurastavat eivätkä saa mitään siitä uurastuksestaan. Totta kai on kauniita yleviä sanoja kuultu myös Ukrainasta. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan tahattomasti haitata. Me olemme tehneet oman osuutemme. Me olemme tehneet tekniset muutokset ja tarvitaan maakaasua myös Ukrainalle. Tänä talvena olemme pystyneet takaamaan myös energiaturvallisuuden siellä. Mutta ajatus siitä, että meidän pitäisi hoitaa Ukraina yksin, niin varmasti liikemiehet siellä ovat tyytyväisiä siitä. Ja, ja tämä on vahinko, että sivutetaan Ukraina sinällään. Ja sitten työviranomaisesta oli puhetta. Parikin kollega mainitsi tämän asian kollegat totesivat, että uusi virasto sijoitettaisiin uuteen jäsenvaltion unionissa. mahdollisuus ei ole virastoa vielä. Mutta nämä virastot päätyvät kuitenkin EUn vanhoihin jäsenvaltioihin, joissa on jo muutenkin virastoja. Eli kuten totesin, meidän ei pitäisi e- EUta jakaa rikkaisiin ja köyhiin, itään ja länteen, uusiin vanhoihin, mutta aika vaikea välttyä täältä, jos tällaisia sijoittamisia tehdään. Miten tämä selitetään sitten muille EU-ssa? Mutta olen aina valmis vastaamaan teidän kysymyksiin, edustaja Tomacic. Pellegrini. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri Pellegrini, kiitän teitä puheestanne tässä Euroopan tulevaisuuskeskustelussa. On hienoa, että Slovakia on saanut aikaiseksi näin hyviä tuloksia. Tämä tie ei ole aina ollut helppo. Slovakia pitäisi, Slovakia on kuitenkin nyt paljon edistyneempi maa kuin mitä se oli silloin, kun se itsenäistyy. Slovakian kansalaiset ovat saaneet vaurautta ja paremman elämänlaadun. Tämä oli, on ollut hyvä tie teidän maallenne, mutta te ehdotatte nyt, tiivimpää poliittista integraatiota ja annatte sananvaltaa isommille oman maanne asioista, niin tämä, näin aina on ollut. Solidaarisuus julkisivun taakse kätkeytyy uusi päätöksentekoprosessi EU-tasolla, jossa pienet maat, kuten Slovakia ja minun maani Kroatia, eivät enää saa ollenkaan sananvaltaa poliittinen mahti keskittyy Brysselin, ei se ole Zagrebin eikä Bratislavan eduissa. Edustaja Sulik. Kiitos oikein paljon. Ja tervetuloa, pääministeri. Slovakialla on varmasti paljon omia ongelmia, mafia esimerkiksi tai korruptio. Suurin osa näistä ongelmista vaatii ratkaisua kansallisella tasolla hallituksen toimesta. Hallituksen, joka valitaan reilujen avointen vaalien jälkeen, salaisten vaalien jälkeen. Ja minä haluaisin puolustaa siltä, että on nyt esitetty, että puututaan – valtion sisäisiin kysymyksiin, että Papadimilus esimerkiksi luennoi meille siirtolaispolitiikasta tai tutkinnasta kahden toimittajan tapauksissa. Haluaisin kiittää edustaja Inetfeltiä ja Gressleä tässä yhteydessä. Jos EU haluaa eroon jakolinjoista lännen ja idän välillä, niin katsotaan, ketkä kunnioittavat sääntöjä. Käytetään samoja kriteereitä kaikkiin. Maksetaan samat tuet kaikille. Katsotaan, ketkä eivät riko vaikka Nord Stream 2 sanktioita. Tarvitaan siis tasavertaisia oloja EU-hun. Sehr geehrter Herr Premier, Hyvä pääministeri, kiitos paljon, että puhuitte sosiaalisen Euroopan puolesta ja ajoitte kansallisia minimipalkoja. Komission puheenjohtaja Juncker myös korosti tätä tässä salissa. Saksassa SPD on ajanut läpi minimipalkan. Sosiaalidemokraatit ovat taistelleet myös Euroopan tasolla tämän periaatteen puolesta. Herra Juncker, mutta nyt kuitenkin teidän konservatiivinne eivät ole tämän takana. Annegret Kramp-Karrenbauer on, äh, on puhunut kansallisten minimipalkko, minimipalkkoja vastaan. Me taistelemme kuitenkin tämän puolesta. Oikeusvaltioperiaate tiedotusvälineiden vapaus ja mielipiteen vapaus ovat EUn perusarvoja. Teidän, hyvä pääministeri, pitää johtaa Visegrad, Visegrad-ryhmää. Minä vetoan teitä teihin, jotta teette tämän selväksi myös Unkarille ja Puolalle. Teidän pitää ajaa nyt tätä demokratiaa ja tätä Eurooppaa, joka tekee kaikista vahvoja. Kiitos puhemies. Pääministeri, kiitoksia kovasti siitä, että esittelitte Slovakian näkemyksiä Euroopasta. Olen samaa mieltä, että Slovakia haluaa olla vastuuntuntoinen kumppanin ja viedä eteenpäin yhtentymistä myös toimielimissä. Mutta haluammeko olla osa kaikkea, kaikkea toimintaa? Itse olette todennut, että te haluatte kyllä olla myös ytimessä, mutta halutaanko enemmän Eurooppaa sosiaalisessa pilarissa, armeijan osalta. Minä slovakialaisena parlamentin esenä pidän tärkeänä sitä, että on puhua viedä pois Eurooppaa niissä asioissa, joissa toissijaisuus toimii paremmin. Meidän tehtävänämme on osoittaa, missä EU-lainsäädäntö on menestynyt ja missä puolestaan Slovakia on pärjännyt parhaiten yksin. On hyvä palata juutalaiskristillisiin arvoihin, jotka ovat EUn perustana muutenkin. Tiedän, että Slovakia on vahva kumppani Orban unionissa. Minusta meidän täytyy nyt työstää tulevaisuutta, joka on menestyksellinen ja tulevien tulevia varten. Näin päättyy keskustelun puheenluottelu ja seuraavaksi vastaa Slovakian tasavallan pääministeri Pellegrini, voitte lyhyesti vastata viimeisimpiin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Kiitos puhemies Tajani. Haluaisin kiittää myös Euroopan komissiota ja teitä, parlamentin jäseniä. Hyvät naiset ja herrat, ennen loppupuheenvuoroa niin haluaisin vielä palata yhteen kysymykseen, joka täällä esitettiin. Nimittäin se, mikä on Slovakian rooli, mikä on Visegrad-maiden rooli ja mikä tulisi olla kaikkien 28 tai 27 jäsenvaltion rooli. Minun ja kollegoiden keskeisen roolin tulisi olla – vaan ainoastaan huolehtia siitä, että kansalaisemme voivat elää hyvän elämän. Se on meidän yksi tavoitteemme. Sitä koskee meidän mandaattimme. Ainoastaan tästä syystä pitäisi aamulla nousta ylös ja ehdolla mennä nukkumaan. Siksi, että huolehdimme kansalaisten rauhasta ja hyvinvoinnista. Meidän pitäisi kunnioittaa asioita, jos puhumme jostakin tai jostain henkilöstä – meidän pitäisi katsoa, täytämmekö tämän potentiaalimme ja sitten voidaan lähteä keskustelemaan värikkäästikin muista asioista. Miten voidaan kannustaa EUn kansalaisia puhumaan joistain pseudokysymyksistä, jos heillä ei ole työpaikkaa tai jos on kyse vaikka eläkeläisestä, joka ei pärjää omalla eläkkeellään? Nämä kysymykset pitää ratkaista ensin. Sen jälkeen voidaan puhua suuremmista laajemmista kysymyksistämme. Meidän on hoidettava kotitehtävämme, huolehdittava rauhasta ja vauraudesta Euroopassa. Muuten me emme hoida omaa tehtävämme. Olen iloinen siitä, että minun osani Eurooppaa edistyy taloudellisesti ja sosiaalisesti. Siitä olen ylpeä. Ja kiitos kaikille, jotka tukivat puheenvuoroissaan meitä. Ja hyvä myös, että meillä on kriittisiä ystäviä joissain kysymyksissä. Yhdessä tapauksessa kuitenkin ylitettiin siistin puheen rajat. No, Slovakia haluaa olla vapauden ja vaurauden pilari ja me olemme tietoisia omista heikkouksistamme, omista virheistämme. Samalla olemme tietoisia siitä, mitä heikkouksia Euroopan unionissa on, mutta niihin haluamme puuttua yhdessä, jotta voimme jatkuvasti rakentaa Eurooppa-hanketta. Meillä on yhteisiä haasteita, taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä haasteita – Näillä saroilla voisimme kaikki tehdä enemmän töitä, jotta löytäisimme yhtenäisyyttä. Teknologian kehitys on valtavan tärkeä asia. Painottaisin sitä uudestaan. Me emme saa jäädä jälkeen muista maailman alueista. Kun kohesiosta puhutaan, X haluaa jotain, Y haluaa jotain muuta tai haluaa tuota kohesiopolitiikassa. Pitäisi muistaa, miksi kohesiopolitiikka on syntynyt. Kohesiopolitiikan kautta haluttiin tasoitella eroavaisuuksia eri alueiden ja maiden välillä. Kohesio ei ole mikään ihan piilotettava ässä poliittisissa pelissä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että nähdään, että edistys on tässä hidastunut ja siksi myös keskustelu tulevasta kohesiopolitiikasta. Hyvät naiset ja herrat, kohesion on oltava tärkeä kysymys, kunnes on päästy eroon alueiden välisistä eroista. Eli kohesiopolitiikka on tärkeä kysymys, kunnes näistä eroista päästään eroon. Päästään niistä nyt eroon ensin ja sitten voidaan puhua siitä, onko kohesiopolitiikassa järkeä, pitäisikö sitä olla edelleen EU:ssa. Ja lopuksi on pyydetty, että olisimme mahdollisimman lähellä kansalaisia. Mahdollisimman lähellä niitä kansalaisia, jotka äänestävät muutaman kuukauden kuluttua hyvin keskeisistä kysymyksistä, jotka meillä on edessämme. Haluaisin sanoa, että pääministerinä teen todella kaikkeni, jotta voin huolehtia siitä, että Slovakian ääni on myönteinen ja rakentava ääni. Kiitos, oli ilo ja kunnia olla täällä tänään. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti pääministeri. Nyt keskeytämme muutamaksi minuutiksi istunnon. Sen jälkeen toimitamme äänestykset. president! Colleagues. Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Pyydän teitä istuutumaan, jotta voimme aloittaa äänestyksen. Aloitamme 30 sekunnin kuluttua. Uh, Hyvät kollegat, aloitamme äänestyksen, joten pyydän teitä istuutumaan. Ensimmäinen mietintö koskee käsittääkseni työjärjestyspuheenvuoro on sieltä tullut, mutta yritän nyt tarkistaa tilanne. Rova Picerno. Ennen kuin toimitamme äänestyksen, halusin kiinnitettävän huomiota häpeälliseen, epäoikeudenmukaiseen Frinsa Tudein kohtaloon, Saharopalkinnon saaja. Ja hänen on pannut 400 vuotta vankilaan siitä, että hän oli puolustanut Iranissa naisten oikeuksia että, ja vastustanut kuoleman tuomiota. Minä uskon, että Euroopan parlamentin puhemiehen teidän äänellänne ja puhemiehen äänellä tulisi välittömästi tuomita ehdottomasti tämä häpeällinen tuomio, joka Iranissa on nyt annettu. Ja meidän pitäisi edellyttää välittömästi henkilön vapauttaminen ehdoitta. Nasrin täytyy palauttaa tänään. On uskomatonta, että Iran jälleen kertaa osoittaa, että se on naisten oikeuksien tiukka vastustaja, sitä ei voida sietää. Bravo. Thank you, madam. We, we... Kiitos. Olemme panneet merkille tämän ehdotuksen ja välitämme sen puhemiehelle. Nyt lähdemme äänestysluetteloon mietinnö, mietintö edustaja Kavaralta Monika Holmaiden koskettomuuden pidättäminen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraava mietintö Haluatteko te puheenvuoron? Olkaa hyvä. Merci, madame le président. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, meidän pitäisi koskemattomuutta ei pidä poistaa ja Jean-Marie Le Pen on aina ollut tässä poliittisen vainon kohteena. Tämä on pelkästään ideologista verukettä, kuinka monetta kertaa tässä on koskemattomuutta olla pidättämässä. Se on epänormaalia, että tässä on puolipoliittisia piirteitä myös. Kuitenkaan puheen puhujan mikrofoni katkaistaan. Hyvä rouva, siirrymme äänestämään asiasta, ei nyt keskustella. Hyvät kollegat, pyydän hiljaisuutta. Äänestämme nyt Jean-Marie Le Penin koskettomuuden pidättämisestä. Hal- hetkenen vain, haluaako joku muu pyytää puheenvuoroa? Herra Kavada, herra Kavada, olkaa hyvä. Ihan nopeasti kiitos puhemies. Kun puhutaan asioista, niin täytyy puhua täsmällisesti eikä pelkästään epämääräisyyksiä. Rova Holmajer on itse pyytänyt koskemattomuuden pidättämistä pikku tieonnettomuusasiassa ja en hyväksyä, että tästä asioita sekoitetaan. Kiitos. Thank you for that clarification. Kiitos tästä selvennyksestä. Nyt äänestämme mietinnöstä, kuten sanoin, joka koskee Jean-Marie Le Penin koskettomuuden pidättämistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi myös koskemattomuuden pidättäminen Dominic Byrd puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ennen kuin siirrymme seuraavaan äänestykseen, edustaja Tomasic haluaisi puheenvuoron. Kiitos. Joka päivä me kuulemme suuria suunnitelmia EUlle. Meillä on valtava budjetti kunnianhimoisia EU-projekteja varten ja niin edelleen ja niin edelleen. Suuria ideoita, mutta käytännössä mitä niistä on tullut tuloksina? Seuraavalla vaalikaudella täällä on kroatialaisia jäseniä parlamentissa, mutta kroatian kieli ei ole täysin käytettävissä parlamentin työskentelyssä. 159 kohta työjärjestyksessä takaa sen, että Iirin ja Maltan kieltä voidaan käyttää täysimääräistä seuraavalla kaudella. Kuitenkaan tulkkausta ei ole täysimääräisesti Kroatian kohdalla. Miten kauan tarvitaan siihen, että voidaan tämä epätasa-arvoinen kohtelu poistaa? Kroatialaiset ovat toisen luokan kansalaisina verrattuna maltalaisiin ja irlantilaisiin. Haluaisin todella kysyä, miten olemmeko todellakin monenaisuudessamme yhtenäisiä tässä parlamentissa. Kiitos. Kiitos tästä Tästä asiasta on keskusteltu nyt. Me keskustelemme siitä, että parlamentin työjärjestyksen 109 artiklan soveltaminen jatketaan yhdeksällä vaalikaudella puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan koneäänestyksenä. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Hyvät kollegat, hyväksytty. Tämä oli Schmidtin mietintö seuraavaksi. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Just bear with me. Sorry. Hetkinen, herra Coburn, annan teille kohta puheenvuoron. Pyydän hiljaisuutta ensiksi. Um. Kiitos, puhemies. Jos voisitteko selvittää, satelliitsette tämä, niin miksei sitä sitten voi pohjoisen rajan kohdalla ei kai siinä tarvita kovaa rajaa sitä varten, jos se voidaan hoitaa satelliitteitse. Eli miksi Pohjois-Iranissa? Onko se jotenkin erityisen hankalaa? Pyydän anteeksi kollegat. Pyydän nyt hiljaisuutta. Herra Coburn, Minulla ei ole nyt aikaa selittää tämän yksityiskohtia, sillä olemme äänestämässä juuri mutta kuuntelin kyllä kommenttinne. Colleagues, allow them speak. And now they've stopped. We'll continue our vote. Jatkamme äänestämistä. Schmidtin mietintö sähköisistä kuljetustiedoista. Yksten äänestys, nimenhuuta äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty parlamentti on näin saanut ensimmäisen käsittelynsä päätökseen. Seuraavaksi Hautalan mietintö EUn ja Vietnamin vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta, joka koskee metsälainsäädäntöä. Nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hautalan seuraava mietintö Vietnamin ja EUn vapaaehtoinen kumppanuussopimus ja tässä kertaa päätöslauselma. Äänestys alkaa nimenomaan äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi pöytäkirja yksilöiden suojelusta, henkilötietojen automaattisesta tietojen käsittelystä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta. Näkin suositus nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Rova Kaufmanin suositus jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskeva yhdennettyä lähestymistapa jalkapallootteluissa ja muissa urheilutilauksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi herra Assisin suositus EUn ja Kiinan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Rouva Maneskon suositus EUn ja Egyptin eurovälimerisopimus, Kroatin liittyminen, ään, nimenhuuto äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. Toinen mietintö Rova Maneskulta EUn ja Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Väliaikainen mietintö nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi herra Skripekin mietintö täytäntöönpanopäätös DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Herra Daltonin mietintö kolmansien maiden kansalaisia koskevasta tietojenvaihdosta ja eurooppalaisesta rikosrekisteritietojärjestelmästä. Tarkistus 35 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Joten parlamentti on näin saanut päätökseen ensimmäisen käsittelyssä. Seuraava Daltonin mietintö. Pyydän anteeksi, herra Lapes Akelar, onko teillä työnjärjestyspuheenvuoro? Votando, estamos votando los primeros de un conjunto de informes. Me äänestämme mietinnöstä, joka koskee eurooppalaisten turvallisuutta ja siihen liittyy myös sisäisen turvallisuuden rahasto. Ja olisi hyvä muistuttaa siitä, että eilen oli 15 vuosipäivä, joka koskee Euroopan unionin historian suurinta Madridissa tapahtunutta toista terrori-iskua maaliskuussa vuonna 2004. Tässä mietinnössä on osoitettava solidaarisuutta ja taisteltava terrorismia vastaan. Thank you. Kiitos. Saitte tukea tälle kommentille. Eli seuraavaksi keskitetty järjestämme sellaisten jäsenvaltion määrittämiseksi, jolla on kolmansien maiden kansalaisten kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja. Herra de Jong, te saatte kyllä puheenvuoron, olette hieman etuajassa. Kiitos puhemies. Halusin vain pyytää työjärjestyksen säännön 59.3 mukaisesti, että äänestämme ensiksi tarkistuksesta ja haluaisin myös, että nimenhuutoäänestyksenä äänestämme tästä menettelytavasta. Kiitos. Seuraavaksi herra Dalton. Kiitos paljon puhemies. Ihan lyhyesti. Tästä on neuvoteltu vuosien ajan. Meillä on sopimus. Parlamentti sai paljon myönnytyksiä. Jos yksikään tarkistus hyväksytään, tämä sopu kaatuu. Eli vastustaisin kuen ehdotusta ja toivoisin, että äänestetään tästä sopimuksesta suoraan. Kiitos. Kiitos. Nyt me äänestämme herra De Jongin ehdotuksesta nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty, joten äänestämme nimenhuutoäänestyksen tarkistuksesta, tarkistuksesta 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Seuraava mietintö on Rova Soitrovan mietintö Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta ohjelmasta. Meillä on valiokunnalta tarkistuksia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty nämä sarjatarkistuksia. Sitten 197 äänestyksenä. äänestys alkaa ja päättyy hylätty. Seuraavaksi tarkistus 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174D ja 191D nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta 59 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 208 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 177D puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 178 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 ja 9, 87 ja 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta, 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksy. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 185 nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 raukeaa aikaisemman äänestyksen takia. 100 93 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 167 D puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 18 puolesta tyhjään vastaan tyhjää hyväksytty. 100, äh, seuraavaksi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hy, ylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170D ja 190D nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Nyt äänestämme komission ehdotuksesta. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty parlamentti on näin saanut päätökseen ensimmäisen käsittelynsä. Seuraavaksi Niblerin mietintö EUn kyberturvallisuusasetuksesta. 258 tarkistus nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Parlamentti on näin saanut päätökseen ensimmäisen käsittelynsä. Seuraavaksi herra De Castron mietintö epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. Tarkistus 142 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 hyväksyttiin, joten näin parlamentti on saanut päätökseen tämän ensimmäisen käsittelyn. Nyt herra De Castro saa puheenvuoron. Ha, eccomi. Grazie presidente, grazie da... Kiitos puhemies. Todellakin kiitos kaikille kollegoille suuremmoisesta yhteistyöstä, jonka myötä voimme näin hyväksyä laajalla enemmistöllä tämän direktiivin. Ilman näitä puitteita emme olisi onnistuneet pääsemään tähän lopputulokseen, joka vaikutti ehkä vaikealta, ehkä saavuttamattomalta. Kollegat ovat käyttäneet vain 11 kuukautta tähän lopputulokseen aikaansaamiseksi ja nyt on saatu konkreettinen vastaus maatuottajien, kuluttajien toiveisiin ilman, että tässä on tuhlattu aikaa liikaa. Puhemies, tämä on pieni ihme ollut, mutta tämä on ensi askel. Nyt meidän täytyy arvioida tuloksia, johon on päästy, ja ruveta soveltamaan jäsenvaltiossa kunnolla sitä. Tätä Eurooppaa me haluamme. Eurooppaa, joka tukee heikompia yrityksiä ja kuluttajia. Niin, että on selkeitä sääntöjä, jotka takaavat tuotteiden turvallisuuden ja tuotantoketjun kestävyyden. Minä toivon todellakin, että tämä voisi jatkua myöhemminkin tulevaisuudessa yhtä vakavassa hengessä kaikkien yhteistyön ansiosta. Kiitos vielä kaikille. Thank you. We move... Kiitos. Siirrymme edustaja Schäflinin mietintöön eurooppalainen kansalaisaloite. Edustaja Spinelli on pyytänyt puheenvuoroa. Yeah, okay. Thank you, President. I wish to present in the name of my group the Kiitos. Ryhmäni nimissä haluaisin esittää, että siirrymme äänestämään tarkistuksista työjärjestyksen artiklan 59 mukaan ja pyytäisin, että käytettäisiin nimenhuutoäänestystä. Mielestäni nykytekstissä on virheitä, kuten monet kansalaisjärjestöt ovat esittäneet, ja ryhmäni on tehnyt tarkistuksia, joiden kautta pyritään tekstiä parantamaan. Tarkistukset puuttuvat tärkeisiin kysymyksiin, erityisesti siihen, että voidaan huolehtia yksittäisistä online keräysjärjestelmistä ja antaa komissiolle mahdollisuus valvoa lainsäädännön täytäntöönpano artiklan 11 mukaan sopimuksessa ja antaa mahdollisuus eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle muuttaa käynnissä olevaa lainsäädäntöehdotuskäsittelyä. Kiitos. Kiitos. Ehdotuksesta äänestetään nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. And the vote is now. Äänestys päättyy. Hylätty. Joten siirrytään tarkistukseen 61. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentti on saanut päätöksen ensimmäisen asian ensimmäisessä käsittelyssä. Seuraavana mietintönä kulttuuriesineiden tuontimietintö, esittelijät Moska ja Dalton. Edustaja Dalton, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Ei. Erehdyin, joten siirrytään äänestämään. Tarkistus 97, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Euroopan parlamentti on näin nyt ensimmäisen käsittelyn päätökseen. Siirrytään Bresson Viilan mietintöön henkilötietojen suojelupäivän parlamentin vaalien yhteydessä. Edustaja Le Breton on pyytänyt puheenvuoroa. Merci, madame la Kiitos puhemies. 59.3 kohdan nojalla työjärjestyksessä pyydän, että tarkistukset äänestytetään äänestyksenä. Thank you. We will... Kiitos. Äänestetään edustaja Le Bretonin ehdotuksesta. Sitä ei ole merkitty tänne. Meiltä ei pyydetty nimenhuutoa äänestystä ajoissa, joten äh, käyttää nostamalla. Le Bretonin ehdotuksen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joten siirrytään äänestämään tarkistuksesta kuusi. Tulos oli hyvin selkeä, hyvin selkeä tulos joten siirretään tarkistukseen kuusi. Pyydän, että lopetatte tuon huutelun. No tarkistetaan. No tarkistetaan, tulos oli kyllä selvä. Lembratanin ehdotuksesta siis. Tarkistetaan, äänestys päättyy. En usko, että äänestystulos on toisenlainen. Hylätty. No, I wear glasses, but my eyes are not failing me that bad. Tiedän, että minulla on silmälasit, mutta jotain näin sentään edelleen. Tarkistus 6 nimenhuuta äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Euroopan parlamentti on saanut asian päätöksen ensimmäisessä käsittelyssä. Ja sitten Kiinalaisen teknologian lisääntymisen eu liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EUn toimet niiden vähentämiseksi. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Päätöslausema kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Siirrytään seuraavaan mietintöön. Esittelijä Kanietten mietintö EUn ja Venäjän poliittisten suhteiden tila. Tarkistus 2. Nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kohta seitsemän. Kolme osa ensimmäinen osa. Nimenhuuto äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 19 nimen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan ensimmäinen osa tarkistusta Yksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa. Seuraavana kohta 30. Kolme osa. Ensimmäinen osa nimenhuuta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuuta. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Kolmasosa nimenhuoltoäänestys alkaa. Äänestys päättyy.